asian esityslistalla kyseessä ovat keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevasta tapauksista. Aivan aluksi otamme Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteen. Keskustelu alkaa. Edustaja Bytikofer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minusta on sovia, soveliasta ja ajanmukaista, että tämä parlamentti yhteisessä päätösasemassa korostaa ihmisoikeustilannetta miehitetyllä Krimin alueella. Etenkin Krimin tataarit ovat olleet vainon kohteena Venäjän invaasion alusta lähtien. Heidän valittu valittuja edustajia on estetty täyttämästä tehtäviä, joihin heidät on valittu. niihin tehtäviin, joihin heidän, heillä olisi oikeus ryhtyä Ukrainlain mukaisesti. Venäjä on pyrkinyt myöskin sortamaan Krimin tataria siksi, että on laajalti ilmaistua epäluottamusta, joka kohdistuu tähän väestöryhmään. Meistä on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti ilmaisee solidaarisuutensa ja olemme iloisia siitä, että voimme tehdä tämän yhdessä. Kiitos sitten edustaja Fotika puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kaksi vuotta sitten monikansallinen konserni ja Euroopan neuvoston valtuuskunta vierailivat äh, maan parlamentissa. Federica Morgherini oli mukana tuossa valtuuskunnassa. Janukovic oli tuolloin viilon presidentti ja Maidanin aukion tapahtumin oli vielä aikaa ja Krimikin liitettiin vasta muutama viikko myöhemmin. Yöllä vierailin Maidanin aukilla näin parikaadeita ja näin ihmisten ihmisiä paikan päällä ja näin myöskin paikat, joista käsin tarkkaampujat ampuivat ihmisiä. Minun sanottiin, että kyse on tavallisen kansalaisen tahdosta, heidän tahdostaan, kansalaisten tahdosta. Ukrainassa haluttiin muutoksia huolimatta kaikista vaikeuksista. Me olemme Ukrainalle solidarisuuden velkaa. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä politiikasta, että krimin liittämistä ei tunnusteta lailliseksi. Meidän täytyy toimia sellaisella tavalla, että solidaarisuutta ei millään tavalla rajoiteta. Mikäli muutamme lähestymistapaamme, tämä olisi heikkouden merkki. Siksi vetoisin kaikkiin, että hyväksymme tämän päätösauselman. Grazie. Le violazioni dei diritti umani bruscamente aumentate. Ihmisoikeuksien rikkomukset Krimin niemimaalla ovat lisääntyneet huomattavasti sitä lähtien, kun Venäjä laittomasti miehitti niemimaan eri kansainväliset järjestöt ovat usean otteeseen raportoineet tällaisista rikkomuksista, ennen kaikkea Krimin tatareja kohtaan. Enemmistö heistä on Venäjän miehitystä vastaan, eikä osallistunut, vaan boikotoi niin sanottua kansanäänestystä 16. maaliskuuta 2014 että heitä kohdellaan kidutuksella, tapahtuu epälaittomia teloituksia. Ne, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta esimerkiksi Venäjän kansalaisuutta, ovat edelleenkin sorron kohteena ja heidät eristetään sosiaalisesti ja taloudellisesti tiedotusvälineet on vajennettu ja eri toimittajia on pakotettu pakenemaan Krimiltä, koska heitä siellä vainotaan. Pahoittelemme tätä tilannetta ja vaadimme, että se lopetetaan mahdollisimman pikaisesti. Uh, Paljon kiitoksia puhuja, seuraava puhuja edustaja Breda, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen siitä, että vihdoinkin täällä tänään käsittelemme Krimin tilannetta minun poliittinen ryhmäni on jo kuusi kuukautta yrittänyt saada esityslistalle keskustelun krimiä koskien. Ja täytyy sanoa, että muut poliittiset ryhmät ovat olleet tätä vastaan. Ainut ryhmä, joka tuki meitä, oli ECR-ryhmä tähän mennessä. Syytähän on ristiriitainen asenne Venäjää kohtaan ja Venäjän harjoittamaa Krimin miehitystä kohtaan. Eräs tärkeä parlamentin ryhmä halusi lähettää virallisen valtuuskunnan Moskovaan tältä parlamentista. Mielestäni tällainen on mahdotonta hyväksyä niin kauan kuin parlamentin jäseniä on Kremlin mustalla listalla ja niin kauan kuin heitä ei ole sitä pois ja niin kauan kuin Venäjä ei Krimiltä poistu. Emme voi normalisoida suhteitamme, ellei Venäjä tee näitä toimia. Gonzales Penies, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Krimin nimellä näemme, miten geopoliittiset intressit yhä enemmän vaikuttavat ihmisten elämään, väestön elämään, mitä ulostuttaa väestön talouden sosiaalinen tilanne. Ja tästä syystä katsomme, että on välttämätöntä pyrkiä poistamaan boikotti, jotta ei edelleen huononneta siviiliväestöllä, että meitä huolestuttaa erityisesti se, että rikotaan ihmisoikeuksia vastaan ja, ja ennen kaikkea se, miten, mikä on tatarivähemmistön tilanne ja muiden vähemmistöjen tilanne. Etnisten vähemmistöjen alome- ja alkuperäisväestön oikeuksia täytyy tunnustaa ja kunnioittaa krimillä, kuten kaikissa osissa maailmaa. On tärkeää, että UIK kävisi neuvotteluja niin, että luotaisiin tilanne, jossa toimittajat ja humanitaarisen avun antajat ja ihmisoikeuksien puolustajat voivat mennä alueelle. Näiden, täy, näiden tahojen täytyy toimia, jotta saadaan ratkaistua tämä konflikti. Kiitoksia viimeinen puhuja. Puhujalistalta edustaja jos yksi minuutti. Rouva puhemies, hyvät kollegat, Vladimir Putin hiljattain Bild-lehdessä sanoi seuraavaa. Kievissä vuonna 2014 nationalisten tekemä vallan kaappaus uhkasi ihmisten elämää Krimillä. Mitä me teimme? Me emme lähteneet sotaan, me emme lähteneet taistelemaan, ketään ei surmattu. Hyvä presidentti Putin, te valehtelette koko maailmalle teidän pienten vihreiden kohteliaiden miestenne ylipäällikkönä olette vastuussa niistä henkilöistä, jotka vuoden 2014 jälkeen on Krimillä murhattu. Nyt mainitsin muutamia Krimin tatareja, jotka ovat henkeensä menettäneet Jumur Söndav, Islam Jibarov, Chetanov Isnaov, Iskender Salamov, Ruslan Janarov, Arlan Denarov. Tämä lista jatkuu ja jatkuu. Hyvät kollegat, emme saa edellisen vuosisadan virheitä toistaa. Asioita pitää kutsua oikealla nimellään. Kiitoksia. Kiitoksia poliittisten ryhmien puolesta. Ensimmäinen äh, puhuja, edustaja Plankovic, yksi minuutti, olkaa Kiitos puhemies. Meidän pitäisi äh, vahvistaa sitä, että Ukrainan oikeus kulkea eurooppalaista polkua ja että kansainvälisyyden täytyy puuttua vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin Venäjän laittomasti liittämä, alueensa liittämällä Kriimin alueella. tatarit ovat alkuperäisväestö, joka kohtaa syrjintää ja huonoa kohtaloa siksi, että se vastustaa miehittäviä viranomaisia. Euroopan unionin täytyy jatkaa politiikkaa, jossa ei tunnusteta tätä liittämistä ja pitää kiinni seuraamuksista Venäjää kohtaan. Venäjän viranomaiset haluavat parantaa suhteitaan Euroopan unionin heidän täytyisi vetäytyä Krimin alueelta ja mahdollistaa se, että Ukraina voi valvoa koko aluetta. On tärkeää, että kansainväliset järjestöt, ihmisoikeusjärjestöt, kansalliset ja tiedustelijat pääsevät rajoittamattomasti Krimille ja että heidän läsnäolonsa koordinoidaan yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa. Siksi pidän hyvänä sitä, että ihmisoikeuksien erikoisedustaja eh, Euroopan neuvostosta matkustaa paikalle ja pidän myös hyvänä eh, Geneve Plus-muotoa. On tärkeää, että eh, Kriimin äh, palamisen äh, Ukrainan osaksi. Näitä asioita ei pidä yhdistää siihen, että otetaan konflikti itäisen Ukrainan alueella, koska me kuitenkin, tai irrotaan toista, koska nämä, nämä konfliktit kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Kiitos, niin yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Haluaisin tehdä selväksi tässä parlamentissa me, että kaikki poliisivoimat ovat sen takana, että Krimin tilanne Eh, ratkaistaisiin. Ja tämän ensimmäinen väline on se, että Krimin, eh, Krim, Krimiltä ne voimat, joita Putin tukee, eh, lopettaisivat sen toiminnan, joka kohdistuu siellä Krimin tataareihin. Nämä ponnistukset tässä parlamentissa, jotka jotka vähentävät eh, Euroopan eh, yhtenäisyyttä ja Euro- heikentävät Euroopan asemaa merkitsevät sitä, että toimitaan silloin myöskin Putinin hyväksi, koska Putinhan tekee kaikkensa eh, vähentääkseen Euroopan yhtenäisyyttä. Minä tulen tekemään kaikkeni ja puhun sen puolesta, että me pidämme kiinni siitä, niistä sanktioista, jotka on tehty Venäjä vastaan, ja kenenkään ei pitäisi pystyä purkamaan näitä siksi, että heillä on jotakin omia syitä siihen, koska koska se olisi vakava rikos ja johtaisi siihen, että heikennettäisiin Euroopan yhtenäisyyttä. Demensmaker, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kollegat, mikäli kävitte vanhana hyvin aikoina Krimillä, te tiedätte, että se oli, siellä oli vilkasta matkailutoimintaa ja kokonainen kielten ja kulttuurin mosaikki. Itse vierailin eri puolella Krimiä muutamia kuukausia ennen kuin Venäjä sen liitti itsensä. Se oli Mustanmeren helmi, mutta nyt se on pelon ja ahdistuksen niemimaa. Sen jälkeen, kun maa laittomasti liitettiin Venäjän, silloin että käyttää sumelematta Venäjän Putinin menetelmiä mukaan ihmisoikeuksien kohdalla. Viranomaiset sanovat, että hyväksy se, miten asiat ovat, pidä turpasi kiinni, taikka mene pois. Suora äänet vainetaan ja toisen ajattelijoita suoretaan mukaan luettuna journalistit ja media, moskeijoita ja kulttuurikeskuksia häiritään. Ja vielä pahempaa on se, että ihmisiä kidnapataan, kirjoitetaan ja tapetaan. Tämä on suuri häpeä vanhan kansan, ylpeän kansan historia toistaa itseään. Äärimmäisen tärkeää oli se, että kun Euroopan neuvosto te, delikate tekee loppukertomuksen asiasta, Venäjä pakotetaan tekemään yhteistyötä sen kanssa. Kiitoksia Kallas, yksi minuutti. Pohjus, miksi Venemaa äh, krimin tatarlasi kiusab või nende sõnava... Kiitos. Venäjän federaatio on, haluaa tukahduttaa Krimin tataarien ilmaisvapauden siksi, että enemmistö heistä on hyvin kriittinen suhteessa Venäjän viranomaisiin. Krimin kansanäänestyksen aikana tataarit olivat hyvin aktiivisia. ja protestoivat kaduilla kansanäänestystä vastaan. He kantoivat Ukrainan lippuja. He eivät ole unohtaneet 1944 tapahtunutta neuvostoviranomaisten harjoittamaa tatarien vainoa. He eivät voi enää opiskella omaa kieltään kouluissa. Televisiokanavat on suljettu ja ihmiset, jotka eivät ole halunneet Venäjän kansalaisuutta, löytävät vaikeaksi löytää paikkaa lapsilleen kouluissa tai päästä edes työhön. Krimin tatarien vainoaminen niin, ei ole merkästään ihmisoikeuksien rikkomista, vaan tässä myöskin vaarantaa heidän kielensä ja kulttuuriperintönsä. Venäjällä on velvoite huolehtia siitä, että tatarit voivat elää omalla kotimaalla ja säilyttää oman kielensä. Edustaja Statinen, yksi minuutti dámy na krymu je systematicky. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, oikeus saada koulutusta tatarin kielellä ja ukrainan kielellä tulee loukatuksi Krimillä. Tatarinkielisiä kouluja on suljettu ja ilmaisuvapaus on uhattuna. Tataari, mediaa on väkisin suljettu ja kulttuurillisia symboleja ja tataarien identiteetteihin liittyviä ilmiöitä poljetaan. Myöskin poliittiset johtajat, kuten Mustafa Jamila, kärsivät tästä. He ovat jo pitkään pyrkineet tuomaan esiin Venäjän federaation toimet Krimillä. Vuonna 1968 Tsekoslovikiaa kritisoituaan Mustafa Jamar joutui vangituksi. Haluaisin muistuttaa heitä siitä, Venäjän rikosoikeus ja sen väärinkäyttö on mahdotonta hyväksyä. Krim on yhä Ukrainan aluetta ja Krimin tatarit ansaitsevat tukemme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Rova Piri, yksi minuutti. Kaksi miljoonaa ihmistä elää Krimillä ja he heidän ihmisoikeusrikkomuksiaan rikotaan. Tatari yhteisö, aivan niin kuin muutkin, jotka ovat laitonta miehitystä vastustaneet Krimillä. Tämä tarkoittaa pelottelua, vainoa, karkotuksia, sieppauksia, väkivaltaisia hyökkäyksiä, väkivaltaa ilman oikeussuojakeinoja. Tämä tarkoittaa sitä, että paikallisväestöllä ei ole mahdollisuutta saada kansainvälisten organisaatioiden tukea silloin, kun heidän oikeuksiaan rikotaan. Me olemme solidaarisia koko Krimin tatariväestön yhteisön kanssa ja kaikkien ukrainalaisten kanssa, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Me tuemme heidän kanssaan äh, alueen koskemattomuutta. Vetoan Venäjän federaation ja Krimin viranomaisiin, jotta he päästävät YK, Euroopan neuvoston, OES, Etyjin äh, riippumattomat asiantuntijat ja vähimmäistä valvojat alueelle tutustumaan tilanteeseen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tanuk minuutti. Puhemies, sen jälkeen kun Venäjä laittomasti liitti Krimmen Niemenmaan 2014 Niemimaan tatariväestö ja ukrainalainen vähemmistö on kärsinyt kansalaisoikeuksensa ja muiden ihmisoikeuksien rikkomuksista. Tataarit ovat voittaneet boikotoineet 2014 kansanäänestystä, joka oli vilpillinen. Se on vielä pahentanut vihamielisyyksiä Krimin Tatarian ja Moskovan välillä. Tämä on peräisin jopa Stalinin brutaalista Tatarien karkotusohjelmasta 40-luvulla. Tämän takia tatarijohtajat ovat joutuneet maanpakoon, äh, mediavapautta on rikottu ja niin edelleen. Raporteista voidaan lukea, että on pidätetty laittomasti ihmisiä. Tämä on varsin yleistä Niemimalla tällä hetkellä. Ihmisoikeustilanne Krimillä on äärimmäisen ongelmallinen. Minä tuomitsen selvästi Krimin liittämisen Venäjään. Se juristen vieläkin kuuluu Ukrainalle ja vetoan viranomaisiin, jotta noudattavat ihmisoikeus perusperiaatteita, kun kohtelevat tatariväestö EU ja kansainvälinen yhteisö seuraa tilannetta valppaasti. Kiitos. Viimeinen puhuja, edustaja Sinadinos. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unioni on antanut, esittänyt huomioita yksittäisistä maista ja niiden viranomaisten toiminnasta, mutta myös yksittäiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin, kuten Saksa esimerkiksi. Meidän tulee olla kriittisiä erityisesti, jos nyt tarkastellaan ihmisten vapauksia vaikkapa Istanbulissa, eli siis Konstantinopolissa, niin ihmiset eivät voi jatkaa normaalia elämäänsä, palata sinne. Me suljemme siis silmämme joiltain tilanteilta, joiltain asioilta, emmekä näe esimerkiksi tai kiinnitä huomiota Kyproksen jatkuvaan miehitykseen. Katsomme kyllä muita maita, mutta emme omiamme. Sitten on maita, jotka sallivat valtavien väestömäärien tulevan Euroopan unioniin. Eh, entäpä sitten tatarit? Heidän eh, välillään on ollut eh, pysyvä konflikti heidän ja Venäjän välillä. Älkäämme sulkeudu silmiämme myöskään täältä. Kiitos. Sitten puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. Kaksi minuuttia aikaa, eli kaksi puhujaa. Ensimmäisenä Pospil. paní předsedající já jsem rád že u tohoto bodu mohu vystoupit a říci. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, että voin puhua tästä aiheesta ja viitata siihen, mitä edustaja stichina jo sanoi. Minä olen tsekkiläinen ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että Mustafa Jamgir jo vuonna 1968 vastusti Tsekkoslovakian miehitystä ja me voimme tukea nyt tätä valtiota, jota Venäjä pyrkii painostamaan vetoon Venäjään, jotta se lopettaisi tatarien pelottelun ja vainoamisen ja kunnioittaisi heidän ihmisoikeuksiaan. Tatarimedioita pelotellaan, suljetaan. Tataria on kadonnut. Noin 20 000 tataria lähti eh, Krimiltä tämän paineen takia. He jättivät Krimin, lähtivät Ukrainaan. He joutuvat jättämään kotinsa. Me emme voi tilannetta hyväksyä, vaan välittömästi täytyy painostaa Venäjää. dobrze że dzisiaj tutaj w strasburgu słychać głos tatarów krymskich. puhemies mukavaa että tänään Strasburgissa, me puhumme krimin tatareista ja kuulemme tavallaan heidän äänensä tämä pieni maa ja heidän tilanteensa on selkeä merkki seurauksista, joita krimin liittämisestä on ollut. Olen surullinen kuullessani, että emme puhu asioista, jotka riippuvat oikeastaan meistä ja meidän päätöksistä. Me eilen me keskustelimme Euroopan, neuv- Euroopan neuvostosta ja Euroopan neuvoston puheenjohtajan läsnäollessa emme oikeastaan kuule sanaakaan krimistä, Minskin sopimuksesta eikä tästä vakavasta uhasta johon Venäjä todennäköisesti ryhtyy ja sen myönte- myönteiset voimat. Emme kuule sanaakaan Nord Stream 2. Kyseinen projekti on, ö, on oikeastaan tulokseltaan nolla. Ja sitten on totta, että me emme oikeastaan tässä reakto, re, reagoi vahvasti. Meidän kuitenkin pitäisi jotakin tehdä. Onko Spytikoferilla työjärjestyspuheenvuoro? Puhemies, pyydän tässä tilaisuutta reagoida henkilökohtaiseen hyökkäykseen, joka, jonka pyytäisin teidän panevan merkille. Minä puheenvuorossani totesin, että kuusi poliittista ryhmää kokoontui keskustelemaan yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, että tämä osoittaa yhtenäisyytemme. Siksi valittelen sitä, että Preda käytti oman puheenvuoronsa hän yhtenä allekirjoittajista hyökkäsi, siis minua vastaan puheenvuorossaan totesi, että EPPn ehdotuksia ei tuettu ajoissa, vaan että muut poliittiset ryhmät näin osoittaisivat olevansa jotenkin epäilväisiä, epäröivät tämän Venäjän tuomitsemisen suhteen. Tämä on erittäin loukkaavaa, enkä voi hyväksyä tällaista. Ja tämä oli siis artiklaan 164 perustuva työllistyspuheenvuoro. Me kirjaamme sen ylös ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Puhemies, kollegat. Lähestulkoon kaksi vuotta on kulunut siitä, kun laiton alueen liittäminen Sevastopolin ja Krimin osalta tapahtui Venäjän toimesta. Euroopan unioni ei tätä tunnusta ja jatkossakin sen tuomitsee. Kyseessä on kansallisen oikeuden vakava rikkomus. Laiton alueen liittäminen on vaikuttanut kielteisesti ihmisoikeustilanteeseen alueella. Järjestelmällisesti asukkaiden perusoikeuksia ja perusvapauksia loukataan. Tämä on kuvaavaa nykytilanteelle tuolla alueella kun ajatellaan Venäjän lainsäädäntöä ja kansalaisuutta, niin tätä kautta on syntynyt oikeudellisen epävarmuuden ja syrjinnän tilanne. Tatarit puolustavat äh, alueen koskemattomuutta ja heitä, he joutuvat maksamaan korkean hinnan ilmaisemista näkemyksistä. 44 vuoden äh, perusteella järjestetyt tapahtumat on kielletty, niitä ei ole sallittu ja tatariaktiivisteja on syytetty. On myös kidutustapauksia, on tapettu nuoria tatareja. Näitä tapauksia ei ole asianmukaisesti tutkittu toistaiseksi. Mongerini korkeana edustajana keskusteli näistä tapauksista, kun hän henkilökohtaisesti tapasi Krimin tatarien edustajia Ukrainassa marraskuussa 2015. EUn huoli näistä pidätyksistä ja tuomioista, erityisesti Aleksander Kolchenkon tapauksessa. EU on seurannut tätä tapausta ja kyseessä on kansainvälisen oikeuden rikkominen ja myös oikeuden periaatteiden rikkominen. EU äänekkäästi vaatii sitä, että välittömästi palautetaan hänet Ukrainaan. EU on vaatinut rajoittamatonta pääsyä kansainvälisille ihmisoikeustoimijoille koko Ukrainan alueelle, mukaan luettuna Krimi ja Sevastopoli. Ne toimet, jotka on jo toteutettu, ovat tervetulleita. Ihmisoikeuskomissaari Nils Musniks oli syksyllä 2014 paikalla. On ollut myös korkea-arvoinen valtuuskunta 2015 ja on ollut myös toimenpiteitä kansalaisjärjestöjen tasolla. Me tuemme myös YK ja Etyjin riippumattomien viranomaisten toimia. Toistaiseksi he eivät ole päässeet Krimille, mutta ovat dokumentoineet ihmisoikeusrikkomuksia eri lähteitä hyödyntäen. Toivomme kovasti, että viimeisimmät matkat, joita Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoitti viime viikolla, joten myös Gerard Tutman tukevat, parantavat ihmisoikeustilannetta Krimin niemimaalla. Kiitos. Thank you, Commissioner. että komission jäsen. Minulle on toimitettu seitsemän päätöslauselmaesitystä. esitystä.